announcement. Aloitamme ilmoituksella. And this announcement reads like this. Ilmoitus kuuluu seuraavaan tapaan. 166 säännönmukaisesti työjärjestyksessä puhemies on päättänyt noudattaa rangaistusta de Graafin osalta hänen käyttäytymisensä takia istunnossa 28. lokakuuta. Se koostuu siitä, että hänen päivärahansa viiden päivän ajalta pidätetään. Tämä ilmoitus on annettu tiedoksi myös kyseessä olevalle jäsenelle. Now I will, uh, I will speak in Romanian. Nyt